Ja, kollegen, bitte nehmen Hyvät kollegat, olkaa nyt niin ystävällisiä ja istuutukaa paikoillenne. Eilen me päätimme, että hieman muutamme esitystä, joten ensimmäisenä nyt käsittelemme kohdan 15. Kyse on kertomuksesta joka liittyy eläinkokeiden vaihtoehtoisten koemenetelmien kehittämisestä, validoinnista ja oikeudellisesta hyväksymisestä kosmetiikka-alalla. Kyse on komission puheenvuorosta. Samalla käsittelemme kohdan 16, joka on Margarete Uukkinen suullinen kysymys vedessä olevien prioriteettiaineiden luettelon tarkistamisen viivästämisestä. Kello 10.40 aloitamme sitten sitten äänestykset esitystään kohdista 10, 13, 14, 11. Ja tämän jälkeen käsittelemme meriliikenteessä käytettäviä polttoaineita. Aloitamme näin ollen esitystään kohdista 15. Annan puheenvuoron ensin komission edustajalle. Komission edustaja onkin jo paikalla. Hienoa. Rove Mino, olkaa hyvä. Voitte aloittaa. Good morning, ladies and gentlemen. So I will... Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Esittelen teille kertomuksemme viimeisimmän kertomuksen kosmetiikkateollisuudesta ja eläinkokeista. Niin kuin tiedätte, kosmetiikkadirektiivissä on siirtymäkausi jotta voimme päästä eroon eläinkokeista. Eläinkoekielto kosmeettisten tuotteiden osalta on ollut voimassa syyskuusta 2004 lähtien. Testauskielto tiettyjen ainesosien suhteen on ollut puolestaan voimassa maaliskuusta 2009. Siitä lähtien on ollut kiellettyä Euroopan unionissa markkinoida kosmetiikkatuotteita tuotteita ja ainesosia, joita on testattu eläinkokeilla. Markkinointikielto pätee kaikkiin tuotteisiin ja tuotteiden turvallisuus kansanterveydelle ja ihmisille on osoitettava muilla keinoin. Komission täytyy näin ollen seurata asian etenemistä ja täytäntöönpanon etenemistä ja raportoida Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomusten muodossa. Aivan erityisesti direktiivissä määrätään, että täytyy löytää vaihtoehtoja eläinkokeille vuoden 2013 määräaikaan mennessä – jos vuoteen 2013 mennessä validointi ei ole tapahtunut, niin komissio informoi parlamenttia ja neuvostoa ja tekee lainsäädäntöehdotuksen asiasta. Näin ollen raportoimme siis vaihtoehdoista eläinkokeille kosmetiikka-alalla. Näin tapahtui syyskuussa 2011. Oikeastaan Kertomuksella on kaksikin tarkoitusta. Se on säännönmukainen vuosikertomus kosmetiikkadirektiivin etenemisestä. Toisaalta sillä on tarkoitus myös informoida neuvostoa ja parlamenttia siitä, miten kielto määräaikaan mennen saadaan toteutetuksi. Kyse on siis maaliskuusta 2013. Komission kertomus ei poissulje sitä, etteikö voi, voitaisi muissa muodoissa myös palata tähän eläinkoekieltoon. Kertomuksen lopputulos on joka tapauksessa myönteinen, kun katsomme kehitystä sitten vuoden 2003, kun nykyiset määräykset astuivat voimaan. Eläinkokeet Euroopan unionissa kosmetiikka-alalla – todellakin ovat nyt menneisyyttä. Käytettyjen eläinten määrä on vähentynyt vuodesta toiseen 344 vuonna 2009 ensimmäisenä kuukausina rekisteröitiin ennen kuin täyskielto astui voimaan. Etenemistä on tapahtunut myös kansainvälisessä yhteistyössä. Euroopan unioni toimii niin, että syntyy luottamus vaihtoehtoisiin menetelmiin myös kumppaneiden keskuudessa sen suhteen, miten validoidaan vaihtoehtoisia järjestelyjä ja tehdään kansainvälistä yhteistyötä kosmetiikkalan sääntelyssä. Kertomus osoittaa, että jatkossakin tutkimukseen varataan huomattavia resursseja. Rahoitus, joita komissio tarjoaa 2007-2011 kaudella, 240 miljoonaa, josta 198 miljoonaa käytettiin EUn puite- ja LIFE-ohjelmaan ja 42 miljoonaa vaihtoehtojen validointiin ja tutkimukseen. Kosmetiikkateollisuudella on aktiivinen rooli näissä ponnisteluissa – se tekee omaa tutkimustoimintaansa ja osallistuu myös rahoituksen muodossa. Tämä muodostaa 25 miljoonaa, jota teollisuus on siis antanut yhteishankkeisiin seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman kautta. Kun ajatellaan vaihtoehtoisten metodien saatavuutta, 2009 määräaikaan mennessä Vaihtoehtoisia menettelyjä on nyt käytössä viidessä tapauksessa. Olemassa olevia metodeja myös parannetaan esimerkiksi sen suhteen, kun käytetään vaarallisia aineita. Edistystä siis tapahtuu tälläkin saralla. Meillä on 2013 määräaika vaikkakin tutkimuksessa ponnistellaan kovasti, valitettavasti validoituja vaihtoehtoisia metodeja ei ole käytössä kolmessa kategoriassa ennen kuin markkinointikielto sitten astuu voimaan. Komissio on tietoinen siitä, kuinka tärkeä vaihtoehtoisten metodien saatavuus on vuoteen 2013 mennessä. Kun kertomusta valmisteltiin, niin olemme joutuneet luottamaan sisäisiin tietoihimme näissä arvioissa. Ja tämän lisäksi on myös huomioitu hyvin laajasti äh, sidosryhmien osallistuminen. On kuultu kansalaisjärjestöjä ja myös jäsenvaltioita ja tiedeyhteisöä kuluttajan suojan alalla niin, että on saatu myös asiantuntijuutta vaihtoehtoisten metodien validointikeskus on tässä toiminut koordinaattorina nimenomaan validoinnin etenemiseksi. Komissio on toteuttanut myös julkisen kuulemisen vuonna 2010 asiantuntijoiden raporttiluonnoksen pohjalta. Tieteellisen työn tulos on asiantuntijakertomus, jonka otsakkeena on vaihtoehtoiset testausmenetelmät, joissa ei käytetä eläinkokeita kosmetiikka-alalla. Tämä dokumentti on saatavissa komission kotisivuilta ja se on myös julkaistu kirjallisessa muodossa. Kun ajattelemme vaihtoehtoisten metodien saatavuutta, niin tässä ei oikeastaan mitään uutta ole juuri nyt odotettavissa. On selvää, että vaihtoehtojen löytäminen tulee olemaan erittäin haastavaa. Tästä syystä komissio onkin ryhtynyt tarkastelemaan uudelleen tätä tilannetta ja meillä on tämä määräaika vuonna 2013. Komissio on toistuvasti nostanut esille ongelmat vaihtoehtojen löytämisessä. Mitä sitten tulee jatkotoimiin. Viime vuosina komissio on arvioinut vaikutuksia, joita tällä tilanteella on eläinten hyvinvointiin ja kosmeettisten tuotteiden turvallisuuteen kuluttajien kannalta Euroopan unionissa ja myös taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. On selvää, että kun vaihtoehtoja ei ole, niin markkinointikielolla tulee olemaan kielteisiä vaikutuksia sen suhteen, miten uusia kosmetiikka-ainesosia voidaan ottaa käyttöön ja miten voidaan puolustaa olemassa olevia tuotteita, jotka nyt otetaan uudelleen tarkasteluun. Mitään lopullista päätöstä ei ole tehty sen suhteen, miten komissio tähän tilanteeseen puuttuu. Niin kuin kenties tiedätte, komission jäsen on suoraan yhteydessä lukuisiin sidosryhmiin ja asianosaisiin tässä asiassa. Meillä on siis mahdollisuus joko pitää kiinni määräistä tai lykätä sitä. Nyt pohditaan tämän lisäksi sitä, että pohdittaisiin tiettyjä ydinkohtia vielä uudemman kellan. Yksi näistä ydinkohdista on se, että määräaikaa ei pitäisi lykätä, mutta josta olisi vain rajallisia tapauskohtaisia poikkeuksia uusien aineiden markkinoinnin suhteen, ja tässä ehdot olisivat äärimmäisen tiukat. Paketti mahdollistaisi myös sen, että tietoja muista lähteistä voitaisiin hyödyntää. Meidän täytyy huomioida julkinen ja yksityisen tahon tekemä tutkimus ja myös se, miten sääntely hyväksytään. Totta kai täytyy huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Myös kansalaisilla on oltava mahdollisuus saada uusia tuotteita käyttöönsä, sellaisia tuotteita, jotka tuovat lisäarvoa. Näin voisimme päästä tasapainoisen tilanteeseen ja päästä, pidettäisiin kiinni kuitenkin tästä määräajasta. Samalla mahdollistettaisiin investoinnit tutkimukseen – ja EU ei kuitenkaan jäisi täysin innovaatioiden ulkopuolelle kosmetiikka-alalla. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta komission edustajalle. Ja nyt äh, minulla on täällä puhujalista jo muodostumassa. Meille tuli myöskin juuri vierata paikalle Berliinistä. Kyseessä on Dagmar Roth-Berentin kutsuma vierailijaryhmä. Lämpimät tervetuloa toivotukset, tänne, toivotukset teille tänne ympäristö. Valiokunta on täällä myöskin äh, parlamentin kuvausryhmä paikalle. He kuvat tätä kokousta Jorparl TVtä varten. Ensimmäisenä puhujalistalla on Dagmar Roth-Berent, joka on itse toiminut esittelijänä tämän asian osalta ja sitten Romana Jordan Giselle puhuu hänen jälkeensä. Mr. President, for the sake of my... Kiitoksia. Vielä ryhmäni nimissä toteaisin, että en nyt puhu saksaa, vaikka hyvin voisin puhua saksaa. Minua tulkattaisiin kyllä täydellisesti ja varmaan tulkita pitäisivät enemmän siitä, että minä puhuisin saksaa, mutta joka tapauksessa voidakseni suoraan keskustella komission edustaja Rovailu Grenierin kanssa. Puhunkin englantia. Mutta kyllä minä yleensä puhun täällä saksaa näin vakuutuksena vain berliiniläisille. Kiitoksia puheenjohtajana, vaan totta. Olen ollut miltei joka ikisen kosmetiikkalainsäädäntöaloitteen osalta esittelinä viimeisten vuosikymmenten ajan. Tietenkin vain, mitä komissio nyt aikoo tehdä. Olevan totta, että kolme vaihtoehtoa oli avoinna ja maaliskuukausista 13 on aikaraja on aivan selvää, että tuohon aikatauluun ei voida pitää, että mitä pitää tehdä. Haluatteko te, että minä esittelijänä ja eläinkokeiden vastustajana sanon, että kyllä, kyllä minä ymmärrän, että kyse on nyt tämän herkästä hankalasta asiasta. Nyt pitää mahdollistaa, että eri ratkaisuja otetaan käyttöön. Sitäkö te haluatte? Haluaisin todeta, että olen aina kunnioittanut sitä tosiasiaa ja aina olen ymmärtänyt, että että te odotatte meiltä tiettyjä asioita. Ehkä meidän pitäisi parlamenttinakin toimia aktiivisemmin. Ehkä näin olisi pitänyt tehdä vuosien ajan, vaikka teollisuuskin sanoi, että mitään tieteellisiä vaihtoehtoja ei ole käytössä, niin minä aina katson niiden suuntaan, joilla on enemmän tieteellistä tietoa kuin minulla. Minä luotan heidän näkemyksensä. Meidän kokouksemme välitetään suoraan internettiin, joten nyt en halua antaa sellaista mielikuvaa, että olen valmis antamaan periksi, tai mitenkään olisin luopumassa kannoista lainsäädännön osalta. Olen aina samaa, olen aina samaa mieltä. Voisin antaa komission edustajille hieman ajattelemisen aihetta, ehkä voi myöskin vastata niin kommenttiini. Ensimmäinen asia on seuraava. Mikäli havaitaan, että mitään uusia vaihtoehtoja ei ole maaliskuuhun 2013 mennessä, onko silloin aivan totta, että tarvitaan nämä kaikki kolme, vaihtoa, kolme vaihtoehtoa joka ikisen kosmeettisen tuotteen osalta. Tiedemaailmassa on käyty keskustelua vaihtoehdosta ja todettu, että nämä kaikki kolme vaihtoehtoa eivät ole tarpeisia kaikkien näiden osalta. Eikö komissio voisi tehdä järkevän rajan vedon niiden tuotteiden osalta, joita varten ei tarvita näitä vaihtoehtoja? Um, ja toinen seikka, kun meidän täytyy pohtia tilannetta, ja en nyt halua esittää tätä omana ajatuksenani, vaan pikemminkin esitän teille kysymyksen, Rova Lyksenie. Miten te suhtaudutte poikkeuksiin, tapauskohtaisiin poikkeuksiin? Katsotteko teitä ne tuotteet, jotka saavat poikkeuksen? Niitä täytyy olla aina uusia aineita, joilla on valtavan suuri arvo suuren yleisön kannalta. Niin suuri arvo, että tämä on eettisessä ja tiedekomiteassa on todennettu tämä arvo. Näinkö täytyy olla asianlaita? Ja pätääkö tämä myöskin tiedon, tiedon uudelleen käyttöön uusissa yhteyksissä, mikä on kyse kemikaalista, jota aikaisemmin on testattu. Tätä kemikaalia voidaan käyttää. Tämä vesittäisi tätä sääntöä entisestäänkin. Ja kolmanneksi, miten varmistetaan se, että tässä ei synny samalla porsaan reikiä? Tähän haluaisin mielelläni kommenttejanne. Kiitoksia. Nyt täällä on vielä viisi puheenvuoropyyntöä puhujalistallani. Minun olisi pitänyt sanoa arvoa Perentille, että puolitoista minuuttia saa kukin puheaikaa, jotta Margaret Okenkin ennättää vielä puhua. Joten toivon, että kaikki puhut lyhyesti korkeintaan puolentoista minuutin ajan. Tiedän, että tehtävä on vaikea, mutta meillä on vielä muitakin esityslistan kohtia käsittelemättä ininäänestyksiä, joten toivottavasti kaikki pitävät aikaansa. Romana Jordan Zyzel saa puheenvuoron sitten Chris Davis ja ennen François Costet. Olkaa hyvä. Hvala, hvala za besedo. Um, stanje, kot ga trenutno vidim, je, da imamo direktivo z prepovedjo. Tilanne on nyt seuraava. Meillä on tiivi, joka tulee voimaan 2013, jolla kierretään nämä. Ja toisaalta meillä on Euroopan komissiolta tietoja, joissa todetaan, että emme voi hyväksyä näitä eläinkokeita. Tässä on ikään kuin kaksi rinnakkaista aluetta. Vuonna 2013 on todella käännekohta. Nyt puhumme siitä, että kielletään sellaisten tuotteiden tuominen, jo, joihin on käytetty eläinkokeita. En toivo, että turvallisuusstandardeja heikennetään, mutta olisi otettava myös tarkkaan huomioon kuluttajien rooli. Uskon, että näillä kokeilla pyritään suurempaan turvallisuuteen, joten meidän on edettävä varovaisesti. Mikäli jatkamme tähän suuntaan, niin usein saavutamme sen, että kuluttajamme saavat vähemmän turvallisia tuotteita verrattuna tuotteisiin muualla maailmassa. Ei pidä unohtaa myöskään kilpailukykyä, erityisesti pk-yritysten kilpailukykyä ja työpaikkoja kriisin aikana. Meidän on todella edettävä varovaisesti. Minun mielestäni näiden vai- poikkeusten hyväksyminen on, on nyt pakko hyväksyä. Ei se ole paras vaihtoehto, mutta, mutta vähiten huono. Sitten toinen asia, varoja tutkimukseen ja kehitykseen. Tähän asti on investoitu paljon vaihtoehtoisten menettelyiden kehittämiseksi. Mutta meidän on edettävä varo, varovaisesti niin, että teollisuus löytäisi asianmukaisen menettelyn. Thank you and I welcome the... Kiitos. Komission kommentit olivat tervetulleita. Voimme kaikki onnitella itseämme ja kosmetiikkateollisuutta, kansalaisjärjestöjä ja komissiota edistyksestä viime vuosikymmenen aikana. Se on ollut merkittävä. Olen tyytyväinen, että komissio ei nyt tee aivan mitään täsmäehdotuksia, jotka vaatisivat tietysti vaikeita kannanottoja. Vaikeatahan tämä tulee olemaan. Ymmärrän tilanteen ja realiteetit, mutta kymmenen vuotta sitten jotkut sanoivat, että emme me saa aiheuttaa eläimille kärsimystä pelkästään sen takia, että tyydytämme ihmisten turhamaisuutta uusien tuotteiden muodossa. Tämä edelleenkin pätee. Voi olla, että tästä syntyy vaaraa ihmisten terveydelle. En minä usko tätä. Tämän hetkisiä markkinoille tuotteita ei varmaankaan vietäisi pois markkinoilta. En usko, että minkälaista uhkaa syntyisi terveydelle. Haluaisin kysyä komissiolta, onko se tutkinut tiettyjä vaihtoehtoja, esimerkiksi kansalaisjärjestöjen esille nostamia, onko, ovatko ne edes tarpeellisia? Kenties voitaisiin kiertää tämä tilanne jollakin tavalla, eikä jäädä jumittumaan tähän ehdottomaan esteeseen. Haluaisin myös tietää, missä määrin olisi ongelmallista teollisuuden kannalta, jos toteaisimme, että olemassa oleva lainsäädäntö pannaan täytäntöön sataprosenttisesti. En minä todellakaan tiedä. Jotkut väittävät, että satoja tuhansia työpaikkoja häviäisi. Kenties todellisuus onkin, että ei yhtään työpaikkaa katoaisi. Komission jäsen totesi, että jos lisäarvoa todellakin huomattavalla tavalla saataisiin, niin sitten arvioitaisiin tapauksia tapauskohtaisesti. Mitä tämä tarkoittaa, tämä merkittävä lisäarvo? Kiitoksia. Seuraavaksi François Grostetta ja hänen jälkeensä edustaja Rossi. Merci beaucoup. Kiitoksia Olemme käsitelleet tätä asiaa jo moneen kertaan. Kosmetiikkateollisuus on yksi kaikkein innovoimista teollisuuden aloista Euroopassa ja se on maailman johtavassa asemassa tällä alalla. Se tuottaa paljon työpaikkoja, jotka ovat hyvin korkealaatuisia ja on kumppanuuksia useiden tutkimuslaitosten kanssa. Haluaisin muistuttaa, että ei tässä ole ainoastaan suuret teollisuuden, teollisuuslaitokset mukaan, vaan myös paljon hyvin dynaamisia pk-yrityksiä. Tämä teollisuus on eh, tulin, eh, tuli linjassa näiden kokeiden suhteen. Edistys ei ole ollut valtava tässä, tai on kehitetty myös Euroopan parlamentin toiminnan ansiosta ja on löydetty menettelyjä, jotka, eh, josta voivat monet muutkin teollisuuden olla hyötyä. Ja tuotteiden vaarattomuus on Mm, todettava ennen kuin markkinoille näitä tuotteita saatetaan. Eläinkokeita ei voida tehdä muuta kuin siinä tapauksessa, että löydään, löydetään asianmukaisia validoituja vaihtoehtoisia menetelmiä toksisuuden tarkistamiseksi. Tässä on todella vaikeuksia, koska kielto astuu voimaan 11. 11 vuonna 13. Siihen on vähän aikaa. Tästä nousee paljon kysymyksiä. Mitä sitten teemme? Onko tuotteita, jotka tullaan kieltämään, vaikka ne olisivat oikein hyviä? Pari kysymystä komissiolle. komissiolle. Onko komissio laskenut mitä pekkovaikutuksia ja, ja luvullisia vaikutuksia sillä on teollisuudelle ja ypk-yrityksille? Voisitteko myös kertoa, kuinka monta eläintä pelastetaan vuosittain, kun pidetään kiinni tästä päivämäärästä 2013. Tänään. Edustaja Rossi. Seuraavana sitten Andreas Saloni. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja tarvitaan riittävästi aikaa. Mm, komissiotakin tätä kiinnostaa. On aivan selvää, että komissio ei ole antanut täsmällisiä tietoja tälle valiokunnalle. Haluaisin täsmällisiä tietoja. Me vastustamme lykkäyksiä koe-eläinten käyttöön kosmettisiin tarkoituksiin, mutta me haluamme takeita, että poistetaan e, tämä koe-eläinten käyttö kaikkien kosmettisten aineiden käytössä. Jos on pakote yhtäältä, niin ei voi olla toisaalta näin löytää. Toisaalta komissiossa on todella pohdittava kaupallistamisen kieltämistä, eli tuontia kolmansista maista kaikkien sellaisten tuotteiden osalla, joissa edes osittain käytetään eläinkokeita. Komission olisi, pitäisi, pitäisi myös kertoa, kuinka se aikoo tarkistaa sen, että kolmansista maista tuo, saapuvat tuotteet eivät sisällä ainesosia, joita on koe-eläimillä testattu, koska muussa tapauksessa huijamme vain omia yrityksiämme. Yhtäältä on kiellettävä koe-eläimet, että toisaalta tarvitaan erittäin tiukkaa valvontaa tuontitavaralle. Kiitoksia. Andrea Sanoni seuraavana. Esitän muut puhujat. Euroopan unioni on sitoutunut kansalaisten puolesta kieltämään koe-eläimet kosmeettisten tuotteiden kohdalla. Tämä on mielestäni sitoumuksesta on pidettävä kiinni. Haluaisin kysyä komissiolta, mitä se aikoo sanoa, kun se toteaa, että se ei halua lykätä määräaikaa, vaan myöntää tapauskohtaisia poikkeuksia ja tähän sieltyisi tiukkoja kontrolleja. Haluaisin millaisia kontrolleja tehdään, ovatko ne jäsenvaltiot, jotka niitä tekevät vai onko eurooppalainen taho, joka nämä kontrollit suorittaisi. On hyvin vaikeaa toimia niin, että direktiivistä asetuksesta pidetään kiinni. En oikein usko, että poikkeukset tai lykkäykset voisivat toimia, vaan olisi hyvä pitää kiinni tästä päivämäärästä 11. marraskuuta 2013. Sofi Okoni. Sofi Okoni, seuraavana sitten Dan Jorgensen. Kiitoksia puheenjohtajat, hy- puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten te kaikki, minäkin tietenkin kannatan sitä, että kielletetään eläinkokeet kosmeettiikassa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Ensinnäkin kannattan voimakkaasti kuluttajien suojaa tietenkin, jos nyt kielletään eläinkokeet, se voi vähintään kvalitatiivisen testauksen mahdollisuutta ja tästä saattaa aiheutua hallaa kuluttajan suojalle, joka on kuitenkin meille hyvin tärkeää ja muistutamme sitä jokaista kokouksessamme. Toinen asia Eilen huippukokouksessa valtioiden hallitusten päämiehet tekevät kaikkensa ehdottaakseen kasvusuunnitelmia, työllisyyden nousua, jolla parannettaisiin yritysten kilpailukykyä ja niin edelleen. Meidän on oltava hyvin valppaina. Tietenkin meidän on mentävä siihen suuntaan, että koeelämien käyttö kielletään, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Grostet muistutti näistä luvuista, eh, joita eh, kosmetiikkateollisuus edustaa Euroopassa. Meidän on annettava teollisuudelle aikaa löytää vaihtoehtoisia menetelmiä. Tässä on kyse kasvusta ja työllisyydestä. Kyse on teollisuuden alasta, jota voidaan siirtää muualle. Koeeläinten käyttö on sallittua muissa maissa. Ei pitäisi käydä niin, että meidän takiamme nämä teollisuuden toiminnat siirretään muualle. Jörgensen. Kiitoksia. Seuraavana Dan Jørgensen. Er et spørgsmål til kommissionen og så en kommentar til, til debatten her. Spørgsmålet til kommissionen går... Kiitoksia komissiolle. Yksi huomio. Haluaisin aloittaa kysymyksestä. Niin haluaisin ko- kysyä komissiolta, onko teillä lukuja? Voitteko kertoa, kuinka paljon koe- eläinkokeita ollaan täällä lainsäädännöllä voitu estää? Kuinka monta eläinkoetta on vältetty? Käsittääkseni tässä on erityisen kivulliset kokeet. Millaisia prosenttimäärejä saattaa tulla sen jälkeen, kun lainsäädäntö astuu voimaan? Olen tästä aika järkyttynyt EPPn kollegat sanovat, että tarvitaan suhteellisuutta, kun puhutaan lainsäädännön täytäntömonosta, mutta on muistettava, että me, tämä on aivan tuttu asia, ei tätä pidä uudelleen neuvotella. Olen aivan yhtä mitä Chris Davisin kanssa. Ei tässä ole kyseessä kuluttajien turvallisuus, kyllähän se on jo taattu. On katsottava, missä määrin voidaan sallia eläinten kärsimys niin, että me saamme lisää värisävyjä huulipunaskaalan. Meillä on jo riittävästi tuotteita, jotka on hyväksytty. Nyt pitäisi tietää, mihin asti olemme valmiita menemään, kun tie- tiedämme, mitä vaihtoehtoja on olemassa jotkut vaihtoehdot voitaisiin vielä validoida, niitä ei ole ehkä, ehkä vielä tunnustettu. Ja toisissa tapauksissa byrokratia on hyvin raskasta vaihtoehtoisten menettelyjen hyväksymiseksi. Interryhmä eläinten hyvinvointi, jonka puheenjohtaja olen, on erittäin huolestunut näistä asioista ja on ollut huolestunut jo vuosia. Meidän mielestämme ei pidä mennä äh, takapakkia für 29 Sekunden. Substances that can be combined into billions of... On tuhansia aineita, ei kemikaaleja tarvita yhtään enempää. Mitään poikkeuksia ei pitäisi myöntää. Tämä on yksi niitä harvoja lakeja, joista kansalaiset ovat tietoisia – ja olen tyytyväinen siihen. Ja nyt jos siihen aletaan puuttua ja muuttaa sitä, niin luottamus eh, unioniin ja parlamenttiin kyllä rapisee suuren yleisön kesku- keskuudessa. Ei poikkeuksia, ei uusia kemikaaleja, ei lykkäystä. Eh, ja tämä viesti pitäisi olla aivan päivänselvä, eikä sitä pidä muuttaa. Kiitoksia. Lopuksi viimeisenä Dagmar Rothberg, joka saa 29 sekuntia aikaa esittää lisäkysymyksen. Kiitos puheenjohtaja. Tämäpä näppärää. Palatakseni komission edustajan puheenvuoroon. Voisitko kertoa meille vielä uudestaan, missä mennään? Minun täytyy nyt sanoa, että mikä on pitää kiinni aikarajasta, sinun aikarajasta täytyy pitää kiinni, koska emme pääse puusta pitkään, mitä me siihen ei pitäydytä. Ja nyt sitten on äh, tämä häkkikanala kysymys. Häkkikanalat on kielletty, mutta siitä huolimatta niiden tuotteita on vieläkin markkinoilla. Ja tätä täytyy ottaa huomioon realiteetti, Aiotteko te nyt varmistaa sen, mitä Chris Davis ja minä olen peräänkuuluttaneet, että teette eron niiden tuotteiden osalta, joita ei tarvita näitä kolmea vaihtoehtoa, ja mitä vaihtoehtoja ylipäänsä on käytössä? Voitteko kertoa, mitä tehdään sitten, kun me sanomme, että ei käy, me olemme täyden aikarajan ja sitten sitä pitää kiinni, että viedään asia Miten te tähän suhtaudutte? Kiitoksia. Nyt pyytäisin, että komissio mahdollisimman lyhyesti vastaisi, koska meidän täytyy pitää kiinni omasta aikataulustamme, koska meillä on seuraava esitys, jossa on kohta vielä käsittelemättä. olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, as you can hear, Sabine Le has had to go to another... Sabine Le Grenier on täytynyt mennä toiseen kokoukseen. Minä olen johtaja samasta, osannosta, samasta osastosta. Valitettavasti en ollut aiemmin paikalla. Aivan lyhyesti. Pari tärkeää seikkaa. Ensimmäinen on se, että keskeistä tässä asiassa on se, kuinka tärkeää on kuluttajien suojelu kosmetiikkatuotteiden osalta. Turvallisuutta ei vaaranneta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ei ole riittäviä tietoja käytössä, niin että voidaan taata ainesosan tai tuotteen turvallisuus, niin tällaista tuotetta ei markkinoille voida päästää. Jos aineen turvallisuudesta syntyy kiistaa, sellaisen aineen, joka on jo markkinoilla eikä sitten tietoja turvallisuudesta ole osoittaa, niin tuote on vedettävä pois markkinoilta. Siinä ensimmäinen seikka. Sitten haluan korostaa sitä, että komissio toistaiseksi ei ole tehnyt päätöstä siitä, mitä se tekee saatujen tietojen valossa. On oikeastaan kolme vaihtoehtoa. Yksi on se, että annamme määräajan astua voimaan ilman lykkäystä, ilman muutoksia. Tässä tapauksessa komission ei tarvitsisi tehdä mitään. Lainsäädäntö on jo kirjattu kirjoihin ja kansiin. Toinen vaihtoehto, johon tänään on viitattu, on se, että joko lykätään määräaikaa tai pidetään kiinni määräajasta ja on jonkinlaisia poikkeuksia. Molemmissa tapauksissa komission täytyy tehdä ehdotus, joka sitten alistettaisiin keskustelulle parlamentissa ja neuvostossa. Esitettiin kysymys siitä, ovatko nämä kaikki kategoriat huomioituna kaikkien tuotteiden suhteen? Vastaus on ei. Ensinnäkin on toistuva toksisuus ja ihoärsytys. Nämä kysymykset on nostettu tieteilijöiden muiden tiedemiesten raporteissa. Näissä ei ole vaihtoehtoisia testausmenetelmiä. Sitten poikkeus ja laatu. Jos me lähdemme tälle poikkeusten tielle, niin pitäisi olla käytössä tiettyjä ehtoja, joilla varmistettaisiin, että nämä ovat käytössä vain silloin, kun niitä todella tarvitaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että ne olisivat käytössä vain silloin, kun on merkittävää lisäarvoa uudella ainesosalla. Esimerkiksi tietyt säilytysaineet ovat bakteerivastustuskyvyn kannalta haitallisia. Ja jos uusi ainesosa, jota ehdotetaan, olisi sellainen, joka mahdollistaisi tuotannon halvemmalla tai hyvin vähän parantaisi tuotetta, esimerkiksi värisävyä muutettaisiin. Kyseessä pitäisi todellakin olla huomattava muutos, huomattava lisäarmo kuluttajien kannalta. Joko yksittäinen valmistaja tai järjestö voisi tällaista poikkeusta hakea, ja heidän pitäisi osoittaa, että toksikologiset tiedot, joita tarvitaan turvallisuusarvioissa, eivät ole käytettävissä, eikä tällaisia tietoja saada vaihtoehtoisin metodein täytyisi myös taata taata olosuhteet, joissa eläkokeita tehdään, missä ja millä ehdoilla, missä olosuhteissa. Niin ikään täytyisi sitoutua vaihtoehtoisiin menetelmiin ja niissä tehtävän tutkimuksen rahoittamiseen. Totta kai tätä poikkeusasiaa täytyy vielä kehittää pidemmälle. Emme ole päässeet tässä minkäänlaiseen lopputulemaan vielä. Sitten kysymys siitä, että että tuotteet markkinoilla eivät joutuisi näiden vaikutusten kohteeksi. Voi olla, että, että muutosten takia tietty tuote pitäisi vetää pois markkinoilta. Meillä on tietoja myös vaikutuksista teollisuuteen, todennäköisistä vaikutuksista työllisyyteen, tutkimukseen ja innovaatioon. Tämä kaikki oikeastaan on osa käynnissä olevia vaikutusarvioita. Nämä tiedot voidaan välittää parlamentin jäsenille. Vastauksena kysymykseen tuonnista kolmansista maista. Tuojien on toimitettava tekniset tiedot tuotteista ihan samalla tavalla. Turvallisuus on taattava niin kuin myös unionin tuottajienkin on taattava turvallisuus. harhaan johtavuutta ei saa myöskään näissä tiedoissa olla. Käsittääkseni vastasimme kysymykseen eläinkokeiden määrästä. Viimeisenä vuonna, kun, kun eläinkokeita vielä laillisesti saatiin tehdä Euroopan unionissa, oli 1500 tällaista testiä. Jos nyt ymmärsin oikein, suuri osa näistä testeistä tehtiin pienillä nisäkkäillä, hiirillä ja rotilla – Vuonna 2009 viimeisenä vuonna, kun oli osittain vielä laillista, ei tietenkään koko vuoden ajan, yhteensä 344 testiä tehtiin. Eli näiden lukujen pohjalta lähdemme liikkeelle. Toivottavasti vastasin nopeasti mahdollisimman monen kysymykseen. Kiitoksia paljon. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan Kyse on veteen liittyvästä suullisesta kysymyksestä. Annan nyt aivan lyhyesti kolmen minuutin puheenvuoron komission edustajalle. Tämän jälkeen Margareta uken saa puhua minuutin ajan ja sitten komissio voi aivan lyhyesti mahdollisesti vastata. Muutoin emme ennätä hoitaa tätä esitystä kohtaa laisinkaan. Joten puhukaa aivan lyhyesti. Komissio ensin. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myöskin kysymyksen esittäjälle. Olen erittäin iloinen voidessani sanoa, että tänään kello kymmeneltä tämä asia virallisesti hyväksyttiin komission puolella. Kyse on ehdotuksesta, joka on hieman viivästynyt, mutta kuten ehkä tiedätte, komission tekemät päätökset ovat koko kollegion tekemiä päätöksiä, Joskus komissaarit esittävät kysymyksiä toisilleen ja sisäisesti täytyy vastata näihin kysymyksiin. Mutta nyt ehdotus on siis olemassa. Se on hyväksytty. Toinen kysymys kuului, Tehtikö komission alustavan luonnokseen merkittäviä muutoksia? Vastaus on ei. Mitään suuren suuria muutoksia ei tehty komission ehdotukseen. Kyse on vesipuitedirektiivin mukaisesta päätöksestä, jolla säännellään kemiallisten aineiden pitoisuutta. Taustalla on vuoden 2008 direktiivi, joka liittyy samaiseen asiaan. Kyse on pelkästään direktiivin ajan tasaistamisesta. Luetteloon tuli mukaan 15 uutta ainetta. Kyse on aineista, joiden raja-arvoista jäsenvaltioiden täytyy pitää kiinni mukaan luettuna aineita, jotka ovat endokriiniestäjiä, sisäilytysjärjestelmään vaikuttavia aineita. Täällä on myöskin teollisia kemikaaleja, torjunta-aineita, kasvin torjunta-aineita. Ensimmäistä kertaa direktiivissä on myöskin joitakin lääkeaineita, kolme tarkalleen sanottuna. Toinen uusi asia on tässä tarkkailun alaisuudessa olevien aineiden luettelo. Kun komissio kehitti tätä ehdotusta, silloin tietoa ei ollut riittävästi. Ja tässä jouduttiin noidan kehään, koska ainoat aineet, joita piti valvoa, olivat aineita, jotka olivat jo luettelossa. Joten oli hieman vaikeaa saada tietoa päätösten pohjaksi, päätösten, joiden kautta saatiin uusia aineita luetteloon. Nyt tullaan laatimaan tällainen ad hoc luettelo niiden asioiden osalta, joita täytyy valvoa parin vuoden ajan tätä valvontaa harjoitetaan ja sitten on mahdollisuus myöskin lisätä uusia aineita tuohon luettelon. Minulla oli puheaikaa kaksi ja puoli minuuttia, mutta nyt tässä taisikin olla jo kaikki. Dank. Kiitoksia komission edustajalle. Nyt minuutin verran Margarete Auken ja hänen jälkeensä Richard Zeber. Jeg taler dansk, for derved får jeg en direkte kontakt. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tänään tanskaa, koska näin voin olla suorassa yhteydessä komissioon, koska olemme molemmat tanskalaisia. Haluaisin kiittää teitä, koska olen jo, olemme jo yli vuoden odottaneet tätä vastausta. Olen erittäin tyytyväinen siitä, mitä komissio on sanonut. Minulla on kuitenkin yksi kysymys. Voisiko komissio yrittää pitää ottaa huomioon artiklan 16.8 e, säännökset. Voisitteko tehdä konkreettisia ehdotuksia niin, että tietäisimme, mitä käytännössä voidaan tehdä? Koska tiedän, että, että täällä on paljon hieman epämääräisiä asioita, mutta jos haluamme tiettyä avoimuutta, pitäisi mennä myös keskiarvon alapuolelle, ei vain yläpuolelle. On tärkeää, että komissio puuttuu asiaan. Voisiko komissio todella varmistaa meille, että se hyödyntää eri mahdollisuuksia, joita artikla 16.8 tarjoaa, ja näin voidaan täyttää 90-luvun aikomukset, jolloin tämä lainsäädäntöehdotus tehtiin. Ja olisi hyvä, että palautettiin vähän jo tuhoituista pyrkimyksistä. Mitä teette tämän asian eteen? Kiitoksia puheenjohtaja. Richard Zeber. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin todeta, että kyse on erittäin tärkeästä estysistä kohdasta. Ja toivon, että jotkut eivät saisi puhua kahta kertaa niin kuin tänään kävi, ja eilenkin jotkut kollegat saivat puhua useaan otteeseen. Minun mielestäni kaikkia pitäisi kohdata tasavertaisesti, ja puheajat pitäisi määritellä jo etukäteen, koska muuten jotkut puhuvat viisi minuuttia, ja joillekin ei jää sitä puheaikaa laisinkaan. Kunnollisena puolue toverina minä haluaisin vaatia sitä, että kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Nyt on kyse komission lainsäädäntöaloitteesta ja mietinnöstä, joka mahdollisesti johtaa lainsäädäntöaloitteeseen. Toivon, että tässä kaikkien oikeuksia kunnioitetaan ja kaikki saavat samanlaista kohtelua. Nyt se seuraava kysymys. Me tiedämme kaikki tämän problematiikan. Kyse on tiedon puutteesta joka on vaikuttanut prioriteettiaineiden luettelon laatimiseen. Nyt komissio on ajantasaistanut tilannetta. Voisitteko kertoa vielä näistä lääkeainejäämistä? Nehän saattaa olla suurikin ongelma. Tiedämme, että Euroopasta puuttuu vielä tietoa tässä suhteessa. Kenties komissio voisi kertoa meille, miten se aikoo huolehtia siitä, että että vesi, jota me kaikki käytämme, todellakin on turvallista ja mistä saadaan riittävästi tietoa ja miten tietoa käytetään hyväksi. Kiitoksia. Sitten komissio voi vastata näihin kahteen kysymykseen. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, what... Kiitos. Ensinnäkin täytyy varmistaa, ja tämä lienee teidän hommian enemmän kuin minun, saada tämä ehdotus hyväksytyksi ja sitten keskustellaan täytäntöönpanosta. Niin kuin tiedätte, oikeastaan kemiallisten aineiden suhteen perusta on muuttunut sen jälkeen, kun vesipuitedirektiivi on hyväksytty. Meillähän on REACH, meillä on biosidisääntely, myös tuholaisainesäätely, ja tämä takaa täytäntöönpanon niissä toimissa, joilla pyritään tämän direktiivin tavoitteisiin. Myös monet toimit, toimet kuuluvat jäsenvaltioille toissijaisuusperiaatteen takia. Jos vaikkapa tähän ehdotukseen kuuluvia lääkeaineita katsotaan, niin monin paikoin on ongelmia tiheästi asutuilla alueilla erityisesti. Toimia on olemassa, on ennalta ehkäiseviä toimia, on myös hoitavia hoitotoimia. Ja näistä asioista paremmin voidaan päättää alueellisella ja paikallisella tasolla. Jos nyt halutaan ohjeistusta komissiolta, niin meillähän on strategia jäsenvaltioiden kanssa, jossa keskustellaan vesipuitedirektiivin täytäntöönpanosta ja siitä, minkälaista ohjeistusta jäsenvaltiot tarvitsevat. Me olemme tyytyväisiä, kun tämä asia voidaan nostaa esille jäsenvaltioiden kanssa. Ja josko sitten vaaditaan lisää ohjeistusta esimerkiksi lääkeaineiden suhteen. Sitten Zebrin ajatukseen toteaisin, että tällainen tarkastuslista ja se, että aine otetaan tälle listalle, niin sitten kenties jatkossa ehdotuksessa tämä voidaan huomioida, jos tietty aine osoittautuu vaaralliseksi. Meillähän on tulossa uusia ehdotuksia äh, neljän vuoden kuluttua. Jos me ehdotamme tiettyä ainetta ja tiettyä toimia sen suhteen, että tällaiselle tarkkailulistalle otetaan uusi aine äh, delegoiduin säädöksin ja sitten seurataan päätösten vaikutusta ja tarkoitus olisi tietysti saada jatkossa parempia päätöksiä ja parempaa täytäntöönpanoa uusien aineiden suhteen. Aivan erityisesti lääkkeistä sanoisin, että jäsenvaltioissa tapahtuu tällä hetkellä kovinkin paljon äh, tällä saralla. Äh, esimerkiksi, esimerkiksi sairaaloiden jätevesien käsittelyn suhteen. Meillä on myös Sveitsissä otettu käyttöön säätelyä, joka parantaa lääkeaineiden käsittelyä. Jos tämä onnistuu Sveitsissä, niin olettaisin, että kyllä se EU-sakin voisi toteutua. Herr Gartmenthoff, ich bedanke mich recht herzlich. Kiitoksia paljon näistä vastauksista. Ikävä, että aikaa oli näin vähän. Meidän piti näin nopeasti runnoa tämä asia lävitse. Kiitoksia siitä, että puhuitte niin lyhykäisesti. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestyksiin. Toivottavasti kaikilla on äänestyskortti mukana. Aloitamme esityslistan kohdasta numero 10. Nyt äänestämme siis. Jos haluatte puhua, niin hyvin, hyvin lyhyesti. Uh, äh, Mr. Chairman, I have a point of order. Puheenjohtaja työjärjestyspuheenvuoro. 156 säännön mukaan työjärjestyksessä – tarkistusta voi selkeyttää sen esittäjä 196 säännön mukaan. 156 sääntö pätee myös valiokuntakokouksiin. Rikki sääntelyn suhteen olen nostanut esille kysymyksen, olemmeko me keskustelleet tarkistuksista. Tarkistusten jättäjien oikeutena on se, että näistä keskustellaan. Tätä oikeutta ei saa rikkoa. Olemmeko me keskustelleet tarkistuksista? Hyvä kollega, tämä ei liity tähän esitystään kohtaan, koska kyse on artikasta 28 alakohdasta 2. Tarkoitatteko te tätä toista esitystään kohtaa? Hyvä, mikäli näin on me menemme nyt esitystä mukaisesti ja voitte ottaa tämän sen uudelleen siis, kun se tulee kohdalla. Nyt mennään koneäänestykseen. Ovatko kaikki äänestyskortit valmiina? Puolesta. Die SD hat ein... ryhmällä on yksi äänestäjä nyt liikaa paikalla. Äänestys on päättynyt. 45 puolestaan 15 vastaan, kolme tyhjääntä. Näin ollen tämä teksti on hyväksytty. Seuraava kohta on kohta 13 ja kyse on energian verotuksesta. Olkaa hyvä. So, wir kommen zu Abänderung. Näin ollen siirrymme tarkistukseen 58 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. 57. Koneäänestys. SND-ryhmällä on edelleenkin yksi äänestäjä liikaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 48 vastaan. Tämäkin aika selvä juttu, hylätty. Sitten tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus seitsemän. kansan puolella on kaksi äänestäjää liikaa. Joten voisittekään nyt luopua oikeudesta äänestää. Nyt on tämä kunnossa. Hyväksytty 31 puolesta 30 vastaan. Hyvä, että tarkistettiin. Tiukaksi meni. 60-61 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti koneäänestys. Äänestys päättyy. 36 puolesta, 26 vastaan hyväksytty. Seuraavana konsolidoitu tarkastus numero 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 71 äh, puolesta vastaan. Tyhjää. Parempi tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 71 on kyseessä. Äänestys päättyy. 37 puolesta 26 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa vielä koneellisesti. 63 tarkistus. Äänestys päättyy. 36 puolesta 26 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Näin ollen 8a-tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 ja 66 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa koneellisesti. 65 ja 66. Äänestys päättyy. 31 ääntä puolesta, 29 vastaan, eli tyhjiä ääniä. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 69 ja 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi toista, 24 ja 8b yhtenä pakettina puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistuu tarkistukset. Tarkistus 72 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut nyt oikein selväksi, joten tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. SND. Taas kaksi liikaa. Joten kaksi vetäköön korttensa pois. Äänestys päättyy. 39 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. Sitten 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 on vedetty pois, joten tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää. Ehkä on parempi tarkistaa 76. Äänestys päättyy. 38 puolesta 24 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Seuraavana 77 ja 78 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää hylätty löytyy tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan vastaan tyhjää. Hyväksytty. Voidaan kyllä tarkistaa koneellisesti äänestys tarkistuksesta 79. Ovatko kaikki äänestäneet? 39 puolesta 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneellisesti Tarkistus 81 on kyseessä. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäviisi, äänin hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 ja 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 ja 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 ja 86 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 ja 91 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten liite ja tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 ja 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 puolesta vastaan hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdanto-osaan kappaleet tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Komitea neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 34. Hyväksytty 32, 28 äänin. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa siltä, että se hyväksyttiin. Voidaan kyllä tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 36. Äänestys päättyy puolueella on nyt kaksi äänestäjää liikaa. 16 puolesta 46 vastaan. Aika selvä juttu. Kuitenkin hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Ei nyt oikein tiedä, miten tässä kävi, joten tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 38 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta 26 vastaan. Sitten tarkistus 40 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 41 ja 42 ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45, 46 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sitten 47.48 puolesta vastaan tyhjää hylättiin minun nähdäkseni. 49 puolesta vastaan tyhjää No, tarkistan koneen, koneellisesti, tämä ei tullut selväksi. 49. Wahlgang ist geschlossen. Zwei. Äänestys päättyy 32 puolesta 31 vastaan, joten näin ollen hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta 30 vastaan. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 53, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 ja 56 puolesta vastaan tyhjää. Mielenkiintoinen koaliattoa, koaliittio. Tämä täytyy tarkistaa 6 ja 56 nyt yhdessä koneäänestys. Äänestys päättyy. 48.15 puolesta vastaan. Näin olen hyväksytty. Sitten tarkistus 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Anteeksi, kuinka? Haluatteko sanoa jotain? For, the, uh, for the final vote. Kiitos. Loppuäänestyksen suhteen tiesin, että kyllä tämä äänestys on vaikea. Ja olin valmistautunut siihen, että vaikkakin tarkistukset, jotka eivät tee ehdotuksesta kunnianhimoisempaa, eivät olisi menneet lävitse. Mutta nyt me onnistuimme tässä hyvin tärkeässä ehdotuksessa madaltamaan kunnianhimoisia tavoitteita. Kuitenkin tämä ehdotus on niin tärkeä, jotta voisimme tukea tätä myös jatkossa, niin haluaisin ehdottaa ryhmälle, kenties muillekin ryhmille, että äänestettäisiin tyhjää. Lisäisin vielä, että kaikki, jotka puhuvat kotirintamalla siitä, että saataisiin verotusta saastuttaville tuotteille eikä niinkään työvoimalle, niin heidän pitäisi kyllä lukea uudemman kerran tämä mietintö, mutta ehdotan, että ryhmä äänestäisi äh, tyhjää tässä. Vielen Kiitoksia paljon, Rova van Bremt. Nyt edessä on loppuäänestys. Oletko kaikki kollegat äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta, 16 vastaan, 19 tyhjää ääntä. Aivan voimme siirtyä eteenpäin. Das ist jetzt die mündliche Anfrage Green Belt und hier Kyseessä on suullinen kysymys vihreästä vyöhykkeestä. Tässä on vain yksi ainoa äänestys. Kyllä ei tyhjää kättä nostamalla. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seuraavana etenemissuunnitelma Davisin mietintö esitteli. Haluan käyttää puheenvuoroa. Ole hyvä. Ennen kuin alamme äänestää, pyytäisin, että ryhmien läsnäolijamäärät tarkistetaan. Wir haben Chris Davis bei jeder Abstimmung, die wir elektronisch durchführen, haben. Niin, Chris Davis, kussakin koneäänestyksessä. Meillähän on sen kautta tae siitä, että numerot täsmäävät. Ja mikäli huomaan, että näin ei ole, ilmoitan sen kyllä. Jos teillä on jotakin epäilyksen aiheita, pyytäkää koneäänestystä, niin voitte olla varmoja, että kaikissa ryhmissä äänestetään asianmukaisesti. Onko selvä? Bevor wir jetzt mit der Abstimmung beginnen, muss ich noch eine Ankündigung machen, dass der Konsument. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, haluaisin sanoa, että tämä kompromissitarkastus 6, 17 sisältää myös tarkistuksen 119, ei vaan 109. 109 on siis katteettu tuossa kompromissitarkistuksessa 17. Kompromissi 1 puolesta angenommen. Hyväksytty. 2. Kompromissabänderungsantrag Nummer 2. Wer ist dafür? Kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 3. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tämä konsolidointitarkastus 4 hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Konsolidointu tarkistus 5 puolesta mm. vastaan tyhjiä hyväksytty. konsolidoitu tarkistus 17. Ja tässä on siis nyt mukana tarkistus 109 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Die SMD. Hat ein Mitglied zu viel. Jetzt okay. Abstimmung ist. Täällä on yksi demari liikaa. 34 puolesta 29 vastaan hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Konsolidoitu kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Konsolidoitu 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Konsolidoitu 14 puolesta vastaan ty- tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. Konsolidoitu. Tarkistus 14. Kons 14. Die Abstimmung ist geschlossen. 30. Äänestys päättyy. 30 puolesta 33 vastaan. Hylätty. Sitten konsolidoituu 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Komissio 16 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten yksittäiset tarkistukset 33 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten itre 1b. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 45. Kohta kohdalta ensimmäinen on kohta puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 45, ensimmäinen osa. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 31 puolesta 31 vastaan. Hylätty. Tasapeli. Toinen osa. Niin, Pahoittelen puheenjohtaja korjaa. Itse asiassa koko tarkistus ra- raukeaa. 46 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa. Ai se raukea. 48 puolesta vastaan tyhjiä koneellisesti tarkistamme. 48 siis. Äänestys päättyy 38 puolesta 24 vastaan. Ei tyhjää hyväksytty. Neljäkymmentäseitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Itre viisi puolesta vastaan. Tyhjä. Epäselvä tilanne. Voisitteko nostaa käsienne paremmin? Tarkistamme tämän vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. 61 puolesta kaksi vastaan. Jos nostaisitte käsiäni vähän paremmin, niin näkisin paremmin. 49 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Viisikymmentä puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 53. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Toinen osa myös. Nyt siirrymme tarkistukseen 54. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Sitten 55, koska toinen osa raukeaa puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 59 ja 60 ovat identtiset, mutta siellä on kohta kohta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti puolesta. Ei kun koneellisesti 59 ja 60 ensimmäinen osa Äänestys on päättynyt. 52 puolesta 10 vastaan. Voisitteko näyttää kättä hieman selvemmin, niin ei tarvitse äänestää koneella. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistan myöskin tämä toinen osa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta 30 vastaan. 34 seuraavana. Ei kun. Puheenjohtaja korjaa. Agri. Valiokunnan tarkistus numero 2. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti toinen osa Andri kakkosta. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 34.29. 34 tarkistus sitten puolesta. Vastaan tyhjää ylätty. Sitten ITRE 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 21, sitä ei äänestetä. Itre 4b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itsenne Itre 4c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää ei ollut aivan selvää. Äänestän koneisesti. Tarkistus 72. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 32, 28, 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 73 tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 29. 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan koneisesti. Tarkistus 76. Äänestys päättyy hylättyä, niin 30-30. 86 puolesta vastaan hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko koneellisesti? 93. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 31, 30. 94 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 99. Äänestys päättyy. Hylätty äänen 3032. 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Chris Davis. Joko tehtiin 109 tarkistus vai men... Selvä, se on siis katettu. 101 und 100, 101 äh, onkin jo hoidettu. Siitä ei tarvitse äänestää. Sitten 117. Sata kyllä voidaan kyllä tarkistaa vielä koneellisesti. Kyllä se käy. Koneäänestys 116. 116 Van Bremtiltä. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 45, 8. 117, 118, 119 ja 120 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan. Tyhjää nähdäkseni hylätty. 122 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 122. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38.24. 123 vedetty pois, joten tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta se onkin rauennut. yhdeksän puolesta vastaan. Tuskin kukaan nosti kättään, eihän tästä tule mitään, joten äänestetään koneisesti. Tarkistus 129. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 54.9. Mutta hyvät ihmiset, näyttäkää seuraavan kerran kädellä kantanne, ettei tarvitse äänestää koneella. Sitten 131 Chris Davisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan niukka enemmistö puolesta hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 134 sitten Davisilta ja Liiseltä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan koneisesti toinen osa tarkistuksia 134-135 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääniin 37-26. 136 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 136 tarkistus. Der Wahlgang ist geschlossen. Onko, voitko kaikki äänestäjät hyväksyttyä, niin 32, 30. 137. Sitten 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 142. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 38, 25, 1, 4, 3, 1, 4, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 4, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 4, 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 146. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 32, 31. Yksi ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi neljä kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi neljä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksi viisi kymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 20a. Sitä ei tarvitse äänestää, mutta 20bstä kylläkin Itreltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan koneellisesti 157 päättyy. Hyväksyttyä niin 33, 28. 158 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 159 ja 160 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 162 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Toinen osa hyväksytty niin ikään tarkistetaan sitten vielä tämä toinen osa. 162 tarkistuksen toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 34.30. 163 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Näyttäkääpä tarkemmin kättä. Ensimmäinen osa vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan ei tullut selväksi. Vielä uudestaan 165 puolesta. Näyttäkää selvästi. Vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistetaan koneellisesti 165. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääniin 38.25. ITRE 8. Siitä ei äänestetä, niin kuin ei myöskään 166 tarkistuksesta. ITRE 10a, sekin jää väliin. ITRE 10b sitten puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Sitten hyppäämme Agri viitoseen puolesta vastaan. Uudestaan Agri Viitonen puolesta vastaan. Niin, hyväksytty 179 puolesta vastaan. Hylätty. Itre 13, siitä ei äänestetä joten tarkistus 180 ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Ensimmäinen osa, tarkistus 180. Äänestys on päättynyt. Hyväksy. Hylätty äänin 29, 29. Toinen osa. Siitäkin täytyy äänestää. Mutta otetaan tämäkin nyt sitten koneellisesti, kun ensimmäinenkin otettiin. Koneäänestys siis. geschlossen. Zweite Teil ist klar angenommen. Toinenkin osa hyväksyttiin äänin 47.15. Seuraava tarkistus on Chris Davisin 182 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut kovinkaan selväksi, joten uudestaan 182 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 14 puolesta vastaan. Mistä sitten Agri 17 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Agri 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Niin hyväksytty. Agri 20, siitä ei äänestetä joten Agri 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 16 ei siitä äänestetä, joten 183 puolesta vastaan hylätty minun nähdäkseni. Näin ollen Ankeri 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan. Hylätty. 187 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. Itre 11, sitä ei äänestetä, joten 189 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukesi. 190 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Tarkistuksesta 190. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 26.30. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28. Tahotaan tarkistaa koneisesti tarkistus 207. Kyllähän se käy. Äänestys päättyy hyväksyttyä, niin 32, 31. 208 Chris Davisiltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. 208 tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty ääni 31, 31. 209 puolesta. Previous vote. Minä äänestin edellisessä puolesta. Sorry. You come to... Liian myöhään. Sorry. 209 puolesta vastaan hyväksytty. Agri 19 puolesta. Chris Davis. Chairman, but you just get... Olen pahallani puheenjohtaja, mutta just totes, juuri totesit, että oli liian myöhäistä äänestää ja äänestyskone ei oikeastaan toiminut, mutta... Lieber Chris Davis, ich habe den Wahlgang... Chris Davis, minä totesin, että äänestys on päättynyt. Minä sanoin tämän suoraan, ja mikäli äänestys on päättynyt, niin ei silloin enää. Mutta tässähän luotetaan sitten äänestyskoneisiin. Mutta minä ilmoitin tulokset, ja sitten vasta tuli valitus. Välittömästi kollega totesi, että hän äänesti tietyllä tavalla ja ei tätä edes pantu merkille kirjoihin. No kuinka kauan pitää antaa sitten ihmisten äänestää? Minä totesin, että tämmöinen koneellinen äänestys ja ilmoitin äänestyksen tuloksen. Niin pitäisikö sitten joku ker- joka kerta, kun äänestystulos ei miellytä, niin pitäisikö sitten aina ryhtyä uudestaan äänestämään? Minun mielestäni tämä oli kyllä aivan selvää, hyvä mies. Ei se ollut selvää. Se oli tiukka äänestystulos. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt weiter. Ehdottaisin, että Julistan, että äänestys oli aivan selvä. Tiukka tulos, mutta koneäänestyksen tulos oli se, mikä se oli. Agri 19. Ai, Sehän oli tasa peli, ei siinä ollut selkeää enemmistöä. 32-32. Ei 33, se oli. Otetaanpa uusiksi. Tämä hylättiin juuri. Ja nyt ei kyllä ryhdytä enää uudestaan koneesta äänestämään, koska tilanne oli aivan selvä. Minähän sanoin, että äänestys on päättynyt ja tämän jälkeen sitten käytettiin konetta ja tulos julistettiin. Ja sitten joku valitti, ei voinut äänestää. Minä sanoin, että sori vaan, seuraavalla kerralla pitää ilmoittaa ajoissa. Äänestys, äänestys oli jo päättynyt. Agri 19 puolesta. Wer Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 210 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 213 on vedetty pois. 214 puolesta vastaan hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 223, 224 ja 225 ovat identtisiä puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 2, 2, 4, 5 ja 8. Äänestys päättyy viiden sekunnin kuluttua ihan vain tiedoksi. Ja äänestys päättyy muuten nyt. 33 puolesta 30 vastaan. Hyväksytty. Wir kommen zu 203. 223 3 proodilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 9. Ei kun 235 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 9. Siitä ei äänestetä joten 2, 3, 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylä, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 238 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan koneellisesti. 238. Wahlgang ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 3427. Ja katse joulainen suuntaan tässä samalla. Siirrymme sitten 239 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 dafür. 240 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 240. Äänestys päättyy. 34 puolesta 26 vastaan. Ei tyhjiä, hyväksytty. 242 puolesta vastaan. Tyhjiä. Toistetaanpa. Voisitteko nostaa paremmin 242 puolesta vastaan? Tyhjiä, hyväksytty. 2, 4, 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koneellista äänestystä pyydetty. Tarkistamme siis 2, 4, 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta 12 vastaan ei tyhjiä hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistusta pyydetty, tarkistamista pyydetty 249. Äänestys päättyy. 33 puolesta, 27 vastaan. Hyväksytty. 251 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa en, puolesta vastaan. Epäselvää. Otetaanpa uusiksi puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hylätty toinen osa. 257 ja 258 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 259, 262 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 262 ja 263 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan myös toinen osa hyväksytty 264 ja 265 identtisiä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 266, kaksi kohtaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 267 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 268 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä. Toinen osakin hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjiä. Myös kolmas osa hyväksytty. 269 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 270 puolesta vastaan, Mm-hmm, jaha, on pyydetty tarkistusta 269 koneellinen äänestys. Työ. 23 puolesta 36 vastaan hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjä, epäselvä. Tarkistamme koneellisesti 270. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 49 puolesta 12 vastaan hyväksytty. Seuraavana 81. 281. 14 hylättiin, joten 281 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. Tarkastamme jälleen. Tarkistusta pyydetty 281. Äänestys päättyy. 33 puolesta 27 vastaan. Hyväksytty. Agri 1. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Agri 9 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Agri 10 puolesta vastaan, tyhjiä. Tarkistetaanpa koneellisesti Agri 10. Äänestys päättyy. 38 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. Agri 6 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kaksi kahdeksan yksi sanoo puheenjohtaja korjaa kaksi kahdeksan kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Agri 3 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Agri 11 puolesta vastaan tyhjiä. Epäselvä. Haluaisin tarkistaa Agri 11. Äänestys päättyy. Olihan tämä selvä. 54 puolesta 6 vastaan hyväksytty. Agri 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 14 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan Haluaisin tarkistaa toisen osan. Agri 14, toinen osa. Äänestys päättyy. 36 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty toinen osa. Agri 21 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Agri 25 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten itre 1 C. Sitten ei pidäkään tarkistaa itre 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Itre 7 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2, 9, 4 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaanpa tämäkin vielä. 294. Äänestys päättyy 32 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. 2, 9, 5 ja 9, 6 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 2, 9, 7 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. 2, 9, 8 puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Itre 22a, siitä emme äänestä. 299 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 22b. Puolesta vastaan tyhjiä. Haluaisin tarkistaa tämän. Itre 22b. Äänestys päättyy. 39 puolesta 14 vastaan hyväksytty. Itre 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjä, epäselvä. Tarkistamme 310. Äänestys päättyy 29 puolesta 31 vastaan. Hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 314 sitä emme äänestä. 315 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 3.16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 317 puolesta vastaan tyhjä hylätty yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Viisi ja kuusi identtisiä puolesta vastaan, tyhjiä, epäselvä. Tarkistamme koneellisesti 5 ja 6. Äänestys päättyy. 27 puolesta 33 vastaan hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjiä Otetaanpa uudestaan puolesta vastaan. Tyhjiä, hylätty. Tarkistusta pyydetty. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. 33 puolesta 27 vastaan hyväksytty. 9 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Yksitoista puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 13 raukeaa. 14 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 16 puolesta on pyydetty tarkistusta tarkistuksesta 15. Sehän sopii. Äänestys päättyy. 25 puolesta 35 vastaan. Hylätty. 16 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 17 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistamme kuitenkin. Tarkistus 17. Äänestys päättyy 27 puolesta 33 vastaan. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 22, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, Haluaisin tarkistaa koneellisesti. Toinen osa 22. Äänestys päättyy. 32 puolesta 28 vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 25 raukea. 26 puolesta vastaan ty, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjiä ja hyväksyt 31 puolesta vastaan tyhjiä. Näyttää hyväksytyltä 32 puolesta vastaan tyhjiä. 32 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Chris on pyytänyt puheenvuoron. No. Niin, jotkut ovat pyytäneet harkinta-aikaa. Vielä on tulossa yksi äänestys. Pystytäänkö tämä hoitamaan vai ei? Onko meillä aikaa riittävästi? Thank you. Um, due to the several new um, limitations... On tavoitteita ja rajoituksia, joten ehdotan, että tätä mietintöä vastaan äänestettäisiin. Chris Davis hatte gerade um kurze Unterbrechung gebeten. Chris Davis pyysi harkinta-aikaa. Tänään meillä ei ole enää mahdollisuutta äänestää Hassin mietinnöstä, joten meillä on aikaa, mikäli aikaa toivotaan. Joten tässä voidaan ottaa pieni aikalisä, jonka aikana ryhmät voivat keskustella tykönään. Viisi minuuttia pohdinta-aikaa siis vielä. Niin, Satu Hassin mietintö. Voidaanko tämä nyt hoitaa? Ei, ei siis. Eh, Kun nyt katson kelloa, niin selkeän vuoksi totesin, että me emme kerta kaikkien voi äänestää enää Hassin mietinnöstä. Siitä ei tulisi mitään, joten voimme pitää viiden minuutin pohdinta tauon, taikka sitten voimme välittömästi hoitaa tämän loppuäänestyksen. Te haluatte viiden minuutin aikalisen. Tämä viisi minuuttia tarkoittaa sitä, että me aloitamme viimeistäänkin 25 yli taas työt. Chairman, uh, I think it's... Puheenjohtaja, minusta on tärkeää, että äänestämme tänään myös tästä mietinnöstä, rikkipäästöjen mietinnöstä. Jos ryhmät tarvitsevat mietintäaikaa, niin toki ne voivat sitten tämän toisen äänestyksen aikana kokoontua keskenään. Chris Davisin loppuäänestys voisi olla rikkiäänestyksen jälkeen. Mutta minusta on kuitenkin tärkeää. Kaikki tietävät, miksi esityslistaa muutettiin, näin kuin se nyt muutettiin. Sen takia, että eiliset lennot olivat epävarmoja. me olemme saaneet valiokunnassa täyden edustuksen aikaiseksi, jäsenet ovat paikalla, joten kyllä pitäisi äänestää, vaikkakin menisi sitten hieman yli aikaa. Ensinnäkin se, että sekoitetaan kaksi äänestystä toisensa, sellaisesta ei tule yhtään mitään. Meidän täytyy hoitaa Davisin mietintö ensin loppuun. Davis esittelin omenaisuudessa pyysi juuri viiden minuutin harkinta-aikaa, koska kyse on erittäin tärkeästä loppuäänestyksestä. Nyt Vetoisin sen puolesta, että ensi voidaan käyttää viisi minuuttia tauon pitämiseen Davisin toiveiden mukaisesti ja sitten siirrymme seuraavaan mietintöön ja pohdimme, mitä sille tehdään. Koordinaattorit voivat keskenään tauolla puhua myöskin siitä, miten suhtaudutaan tämän Hassin mietinnän äänestykseen. Viiden minuutin tauko joka tapauksessa. 12.25 homma jatkuu taas. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, viisi minuuttia on nyt umpeutunut, joten istuutukaa, olkaa niin hyvät. Wir sind noch no niin. Nyt olemme edelleenkin Davisin mietinnössä ja edessämme on loppuäänestys. Ja avaan nyt äänestyksen. Nyt äänestän koneellisesti Chris Davisin mietinnöstä muutetussa muodossaan. Äänestys alkaa. So, ich... No niin, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 24 vastaan, 5 tyhjää ääntä. Näin ollen lämpimättä onnittelut Chris Davisille. Siirrymme nyt seuraavaan kohtaan estyslistalla. Kyse on meripolttoaineesta. Ja annan nyt lyhyen puheenvuoron kullekin koordinaattorille sen osalta, miten te haluaisitte meidän nyt menettelevän äänestyksen suhteen. Meillä on viisi minuuttia vielä aikaa, korkeintaan kymmenen minuuttia tulkkausaikaa käytössämme ja äänestys kestää vähintäänkin 35 minuuttia. Liisi tai Zeber voisivat puhua puolen nimissä nyt ensin. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on surullinen lopputulos sikäli, että joudumme nyt lykkäämään äänestystä, mutta mikäli tulkkausta ei ole, niin teknisesti ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia ilman tulkkausta, mutta minäkin vetoisin kyllä lykkäämisen puolesta. Ähm, Um, my group is happy to vote. Minun ryhmäni on tyytyväinen siihen, että äänestetään nyt ilman tulkkausta. Davis, for the liberals. Davis puhuu liberaalien nimissä. Thank you. Um, I... Kiitos. Richard on oikeassa. Me teemme lainsäädäntöä. Täytyy pitää kiinni säännöistä ja säännöt vaativat tulkkausta. Satu Hasi. Well, um, Haluaisin huomauttaa, että jos katsomme äänestyslistaa, niin lähestulkoon kaikki on katettu kompromisseilla ja konsolidoiduilla tarkistuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että äänestys ei vie 30 minuuttia. Toivon, että voimme nyt äänestää. Kyseessä on lainsäädäntö, kysymys ja kaikki asianosaiset tarvitsevat äh, varmuutta lainsäädäntöön. Tätä ei voida lykätä. EKR-ryhmä. Yeah, we think Me katsomme, että on ikävää, mikäli asia joudutaan lykkäämään. Ei ole tyytyväisiä lykkäykseen, mutta säännöt ovat, mitä ovat. Minä tukisin esittelijää. Toivoisin, että voisimme äänestää. EFT sitten. Me kannatamme sääntöjen noudattamista, tarvitsemme tulkkausta. Mm, Täällä on myös koordinaattorina annettu tiedotte. En tiedä, mikä ongelma tässä on, jos tulkit vielä tulkkaisivat puoli, tunt- puoli tuntia, koska he kuitenkin saavat kuukausipalkkaa. Der Kollege hatte zur Geschäftsordnung sich gemeldet. Uh, uh, Tämä mietintö on hyvin tärkeä lainsäädäntömietintö. Se vaikuttaa miljoonien elämään ja työpaikkoihin. Siitä ei ole, ja tarkistuksesta tai alkuperäisestä tarkistuksesta ei ole keskusteltu. Olen tarkastanut esityslistat. 13. joulukuuta tarkistuksia on jätetty ja meillä ei ollut mahdollisuutta keskustella niistä. Jokaisen kollegan oikeus on saada tukea tarkistuksille. Jos me emme keskustele näistä tarkistuksista lainsäädäntöön, niin mistä me oikein puhumme? Me olemme nyt jo yliajalla pitäisi olla kollegoilla mahdollisuus. Minä itse ainakin haluan tukea omia tarkistuksia, niin minulla on siihen oikeus sääntöjen mukaan. Haluaisin, että puhumme tarkistuksista tulevissa kokouksissa ja sitten äänestämme asianmukaisesti kunnolla. Ei pidä äänestää ilman keskustelua. Nyt kaikki näkemykset on kuultu, herra Rossi. Voin vain sanoa teille, että Keskusteluiden tulkkaus on kirjattu sääntöihin, mutta äänestyksistä ja tulkkauksesta ei, ei ole mitään säännöistä, mutta koko tämä asia ja sen asianmukainen käsittely edellyttävät sitä, että tulkkaus on saatavilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä lykätään seuraavaan Envin kokoukseen. Tiedän, että tämä edetään ärsyttävää kovin ikävä juttu, mutta että voimme vakavasti otettavalla tavalla käsitellä asian, vetoa sen puolesta, että kaikki suostuvat siihen, että tämä asia lykätään, koska muuten emme voi asiaa hoitaa kunnolla, koska tähän liittyy monia epäilyksenaisia asioita. Sihteeristö sanoi, että vähintäänkin puoli tuntia tällaisen äänestykseen menee. Joskus sattumalta muodostuu enemmistö milloin milläkin tavalla ja sitten konsolidoidut ja kompromissitarkistukset, ne ovat hyvin heikoilla jäillä. Enkä halua, että sattumalta äänestyksessä käy niin kuin käy, siksi että joku on paikalla, joku ei ole paikalla. Sen vetoisin sen puolesta, että tämä lykätään. Well, uh, if, uh, that's the view of the man jos tämä on enemmistön näkemys, niin en minä voi sille mitään tehdä. Toivon kuitenkin kovasti, että Strasbourgissa on ylimääräinen kokous valiokunnalle niin, että siellä äänestetään ja kommentoidaan tarkistuksia. Äänestys ei vie pitkään. Lähestulkoon kaikki on katettu kompromisseilla ja konsolidoiduilla tarkistuksilla. Torstaina aamupäivällä Strasbourgissa voitaisiin järjestää kokousia äänestää. Voin luvata teille, että tulevaisuudessa toimitaan toisin. Tänään meillä on, meillä on kaksi painavaa asiasta Jatkossa tämä asia hoidetaan toisin. Toivottavasti koordinaattorien piirissä voidaan tämä asia käsitellä. Kuunnelkaa nyt ihmiset koordinaattoreiden piirissä. Voidaan vielä keskustella siitä, miten hoidetaan äänestykset ja keskustelut, katsotaan lainsäädäntöasioista, käytetään äänestykset, asetetaan prioriteettiasemaan. Ja toivoisin myöskin, että varjoesittelijät ottaisivat huomioon sen, että esittelijä Satu Hassi on viitannut siihen, että tarkistuksestakin voitaisiin vielä keskustella. Ja tämäkin on osa kunnioitusta jota osoitamme näin tärkeitä asioita kohtaan. Ensi viik- Strasbourgin viikolla torstai-aamupäivällä voidaan pyytää kokousta tätä varten ja monet kollegatkin haluaisivat keskustelua vielä ennen äänestystä. Ja tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä kokouksesta ja toivotan teille oikein hyvää lounastaukoa. Tapaamme Strasbourgissa jälleen. Ja siellä hoidetaan kaikki aivan eri tavalla ja sitten kyllä päästään kyllä äänestämäänkin vielä.